ulkopolitiikan korkean edustajan julkilausuma Eritrean tilanteesta. Haluaisin antaa puheenvuoron komission varapuheenjohtajan ja unionin ulkoasioiden korkean edustajan puolesta neuvoston ministeri Hennis Blashardille. Olkaa Mr. President, thank you very much. Hyvä puhemies, kiitoksia. Arvoisat parlamentin jäsenet, on tietysti tärkeää vaihtaa näkemyksiä Eritrean tilanteesta. Kyseessä on erittäin pieni maa Afrikan sarvessa ja on edelleen otsikoissa, koska hyvin monet pakenevat sieltä joka kuukausi. Monet niistä Eurooppaan etsimään parempaa elämää, ilman poliittista painostusta, parempaa elämää, parempia työllisyysmahdollisuuksia. Ja kyllä, meitä huolettavat todella nämä räikeät ihmisoikeusrikkomukset. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on EUn ulkopolitiikan keskiössä ja kyllä, se on osa poliittista vuoropuhelua eri hallitusten kanssa kautta maailman, mukaan lukien Eritrean viranomaiset. Tämän vuoropuhelun kautta ja myös julkisesti olemme esittäneet huolestuneisuutemme ihmisoikeusrikkomuksista ja vahvistaneet sen tarpeen, joka Eritreana on jälleen kerran noudattaa demokraattisia oikeuksia. Lisäksi olemme vaatineet konkreettisia eleitä vankien vapauttamisen esimerkiksi, jota on pidetty vuodesta 2001 eteenpäin. Esimerkiksi Ruotsan Eritrean kansalainen David Isaac on yksi heistä. Jatkamme tätä kaikilla eri tasoilla. Samoin EU on ottanut esille kysymyksiä, jotka liittyvät ihmisoikeustilanteeseen Eritreassa kansainvälisillä foorumeilla, varsinkin YK on ihmisoikeusneuvoston kokouksissa. Me vetoamme siihen, että Eritrea tekisi yhteistyötä YK tutkimusneuvoston ja erikoisedustajan kanssa ja antaisi näille pääsyn maahan. Haluan korostaa sitä, että, koros, että me uskomme siihen, että sitoutuminen vuoropuhelun tämän maan kanssa on paras vaihtoehto EUlle useistakin syistä. Ensinnäkin siitä syystä, että tällainen kriittinen sitoutumis mahdollistaa sen, että voidaan painottaa kehitystä kautta linjan. Se mahdollistaa myös sen, että me voimme vaatia sitä, että noudatetaan ihmisoikeusstandardeja kansallisesti katsoen. Eristäytyneisyys ei useinkaan ole hyväksi näissä kysymyksissä. Toinen syy, miksi me olemme sitä mieltä, että kriittinen sitoumus tuon maan kanssa on tärkeää, on se, että näin voidaan torjua köyhyyttä. Riippumatta poliittisen hallinnon luonteesta, EU haluaa tukea kansaa ja parantaa sen elinolosuhteita kehitysyhteistyöhankkeiden kautta, ei siis budjet, suoran budjettikojen tuen kautta. Paljon pitää tehdä, jotta voitaisiin helpottaa sitä suurta painostusta, joka kohdistuu Eritrean kansalaisiin. Heillä on edessään ongelmallinen ravintotilanne, eikä heillä ole poliittisia mahdollisuuksia. Heidän epätoivonsa on nähtävissä, miten paljon varsinkin nuoria pyrkii pakenemaan maasta. Hyvin usein he lähtevät vaaralliselle matkalle, erityisesti Eurooppaa kohti, laittomin keinoin ja he ovat helposaalis ihmissalakuljettajille. Siitä syystä Euroopan kehitysrahasto tukee yhteiskunnallista ja taloudellista kehitystä Eritreassa. Ohjelman tavoitteena on parantaa uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja taloushallintoa, josta taas on hyötyä työpaikkojen ja talouskasvun luomisessa. Tämän ohjelman puitteissa Tavoitteena on ottaa käyttöön myös menetelmiä, joiden avulla voidaan parantaa ihmisoikeustilannetta Eritreassa. Ja tässä on vielä kolmaskin osio. Maalla on Afrikan sarvesta strateginen asema. Ja se on Etiopian ja Djiboutin naapurina, kuten myöskin sillä on rantaviivaa punaisella merellä, josta pääsee Arabian niemimaalle jos tilanne saadaan siellä paranemaan, se vaikuttaa myös myönteisesti muuhun alueeseen. Jemenin konflikti, arabimaailman äh, jännitteet muuttavat dynamiikkaansa Afrikan sarvessa ja siitä syystä meidän sitoumuksemme tulisi ottaa huomioon myös tässä äh, yhteydessä. Eristäytymispolitiikka ei ole toiminut ja suora EU-tuki kansalaisten elinolosuhteiden parantamiseen mahdollistaa myös sen, että radikalisointia ja väkivaltaista ääri liikehdintä ei niin paljon tapahdu. Tässä mielessä haluamme olla mukana Eritrean kanssa edesottamassa alueellista vaurautta ja rauhan kehittymistä. Hyvä puhemies, ottaisin erikseen esille vielä turvapaikka- ja maahanmuuttokysymykset. Se, että Eritreasta tulee jatkuvasti valtavat määrät turvapaikanhakijoita, on suuri haaste. Se on avainasemassa tuolla alueella. Turvapaikanhakijat Eritreassa saavat yleensä kansainvälistä suojaa ja hyväksyntäaste on erittäin korkea EU-ssa ymmärrettävistä syistä. Samalla Eritrea on aktiivinen osa äh, Kartumin prosessia, jossa muiden muassa otetaan esille muun muassa rajakysymykset, maahanmuuttovirtojen hallinta. Kun keskustelemme ihmisoikeuskysymyksistä ja parannamme Eritrean kansalaisten aseman, niin sitoumuksemme tavoitteena on näin myöskin pureutua joihinkin näihin edellä mainittuihin ongelmiin. Tämä on myös vastauksemme tämänhetkiseen maahanmuuttokriisiin. Haluan sanoa selvästi, että olemme Eritrean kansalaisten vuoksi kovassa yhteistyössä Eritrean kanssa. Haluan painottaa sitä vielä kerran. Ja kyllä, tämä kriittinen sitoumus on myös meidän omien intressiemme mukaista. Se on ainoa tapa, jolla voimme auttaa asioiden siirtymistä oikeaan suuntaan Eritreassa tai muualla kriittinen sitoumus, joka pohjautuu siihen, että ymmärretään dynamiikka ja haasteet. Se on pragmaattinen käytännönläheinen tapa, jolloin kaavulla voidaan viedä eteenpäin äh, muutoksia. Thank you much indeed. Kiitoksia. Hyvä ministeri. Seuraavana poliittisten ryhmien edustajat EPPn nimissä edu, ensimmäisenä edustaja Davor Ivo Stier, yksi minuutti predsjednie prole godine imali smo u ovom domu raspravu o izvjeu sve politike grupe bile skeptine. Niin, kun komission piti antaa kehitysapua ja kysyttiin, jos näin tapahtuu, niin yhteistyön pitäisi keskittyä hyvään hallintoon ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ihmisoikeusrikkomukset, diktatuuri, hallinnolla on tärkein syy, miksi ihmiset pakenevat Eritreassa ja, ja tulevat Eurooppaan. Komissio on esittänyt ohje, ongelmia, jotka liittyvät energiasektorin investointeihin. Ainoastaan pieni sektori, energiasektorilla on tehokkaasta. Me parlamentissa annoimme kielteisen suosituksen sen hyväksymiselle kehitysvaliokunnassa, mutta tämä ohitettiin ja komission ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti EDFn kokouksessa tämän toteamme päätöslauselmassa, jossa vetoamme kansan toimielinten sopimukseen paremmasta parlamentin valvonnasta kehitysrahaston osalta. Kiitoksia seuraavana edustaja Neusser. E <clears throat> Frau Ministerin. Kiitos, äh, hyvä ministeri, puhemies. On hyvä, että Eritreasta puhutaan nyt päätöslauselmasta, koska ihmisoikeuskysymykset tässä maassa on täysin katastrofaalinen. Jos luetaan Amnesty Internationalin raporttia, tuhansia poliittisia vankia, tuhansia joiden perheen jäsenet eivät saa tietoa siitä, minkä takia tai mitä vankilassa tapahtuu ja miksi siellä ollaan vangittuina. Meidän täytyy puhua myös siitä, että Eritreaa poliittisista syistä pitää yllä hätätilaansa naapurissa on Etiopia ja tietenkin eh, tässä on lähes sotatila jatkumaa. Eh, siellä on 300 000 armeijassa, 400 000 on paennut Eritreasta, joka eh, kymmenes kansalainen lähes on paennut maasta. Tämä osoittaa, kuinka dramaattinen tilanne on EUlla nyt on mahdollisuus vaikuttaa tilanteeseen omien projektien kautta. Meidän täytyy vaikuttaa, tai vaikuttaa ihmisoikeustilanteeseen siellä. Meidän täytyy vaatia enemmän Eritrealta. Tietenkin parlamenttina me haluamme olla mukana myös komission ja neuvoston päätöksissä vahvemmin. Ja edistys, niin kuin tähän saakka on tapahtunut, ei näytä eritrealaisia auttavan. Vielen Dank. Kiitoksia edustaja SND-ryhmästä. Seuraavana ECR-ryhmän edustaja Mark Demesmaker, olkaa hyvä. Dank u wel, voorzitter. Kiitoksia, puhemies. Hyvä ministeri. Eritrean kansa joutuu kärsimään ja heidän elinolosuhteita pitää ehdottomasti parantaa. Mutta tiedättekö päätös siitä, että eurooppalaista apupakettia kasvatetaan valtavasti on minun mielestäni suuri arviointivirhe. Se menee täysin tämän parlamentin näkemyksiä vastaan. Euroopan komissio sanoo, että maasta paetaan erityisesti sen huonon taloustilanteen takia. Väärin. Sillä tavalla jätetään täysin huomiota se todellinen kärsimys, josta erittäin kansa joutuu kärsimään. Erittäin, presidentti Afwerkin Eritrea on yksi kaikkein totalitarisemmasta maista maailmasta. Avoin vankila, jossa kansalaiset elävät. Sattumavaraiset pidätykset, kidutukset ja teloitukset ovat ihan säännönmukaisia. Ei vapaata ilmaisuvapautta eikä uskonnonvapautta. Nuoret värvätään sotilaiksi jo lapsesta lähtien. Koulutusta he eivät saa, heidän tulevaisuutensa otetaan heiltä pois. Tätä taustaa vasten täytyy katsoa nimenomaan sitä suurta maahanmuuttovirtaa, joka kohdistuu Eurooppaan. Enkä näe, että viranomaiset millään tapaa pyrkisivät parantamaan kansalaisten asemaa. Lisä-eurooppalainen raha menee vain heidän diktatorialisen sortopolitiikkansa harjoittamisen. Sitäkö me haluamme? ei kansalaiset, eivät kansalaiset saa nauttia tästä rahasta lainkaan, jos ei sillä toteuteta tiettyjä ö, kehitystavoitteita ja asettaa ehdoksi ihmisoikeuksien parantamista. Ja lisäksi ne, jotka tulevat Euroopan unioniin, siis eivät suinkaan saa täältä kunnollista turvapaikkaa. Vakoojat seuraavat heitä Eritreasta Euroopan alueelle. He pakottavat nämä ihmiset maksamaan veroja Eritreaan ja ne, jotka kieltäytyvät, joutuvat pelkäämään omien sukulaistensa kohtalon puolesta. Tästä on kerrottu jo useaan otteeseen ja YK on järjestänyt siihen tutkimuksen, mutta Eurooppaa ei hiiskahdakaan. Meidän täytyy nyt todella toimia, ymmärtää realiteetteja, toimia ja saada aikaiseksi jotain. Kiitoksia. Seuraavana alderyhmän nimissä edustaja Beatrice Becerra Bastarchea. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Hyvä ministeri. Tänä aamuna seurasimme keskustelua, joka koskee eh, epäilyttävää sopimusta Euroopan ja Turkin välillä, jossa eh, Euroopan johtajat eivät ole mukana. Tämän keskustelun, tämä sopimus kyllä saattaa meidät häpeään ja eh, vie meiltä oikeutusta, koska näin epämoraalista ja, tör- ja, ja tylsästi näitä ongelmia pyritään ratkaisemaan. Mm, useaan kertaan tehdään lyhytnäköisiä ratkaisuja, kuitenkin olisi pureuduttava alkuperäisiin syihin. Tänään on keskustelemme mietinnöstä, joka koskee satoja tuhansia ihmisiä, jotka etsivät turvapaikkaa ja pakenevat maasta Eritreassa, joka ei tarjoa mitään muuta mahdollisuuksia kuin pakkotyö ja orjuus. 200 miljoonaa olisi Euroopasta lähdössä Eritrean hallitukselle tulevan viiden vuoden aikana siitä olisi oltava sellaista hyötyä, että ei erityislaisten ole pakko lähteä omasta maastaan menen. On varmistettava se, ettei se me päädy hallituksen käsiin, joka koko ajan rikkoo ihmisoikeuksia. Hyvä ministeri, tämän parlamentin kehitysvaliokunta viime marraskuussa ilmaisi komissiolle ja ulkosuhdehallinnolle, että ei pitäisi hyväksyä tätä ohje- suuntaantavaa ohjelmaa, koska oli epäilyksiä siitä, että rahat eivät mene oikeaan tarkoitukseen. Meidän kantamme kuitenkin ohitettiin. Tämä kanta perustuu tosiasioihin eh, ja YK on ihmisoikeuskomitean työhön, työhön jonka mukaan kansalaispalvelusta käytetään kansan orjuuttamiseksi. 200 miljoonaa piti antaa sillä ehdolla, että asepalvelus rajoitetaan 18 kuukauteen. Nyt kuitenkin kaksi viikkoa sitten hallitus sanoi, että ei sillä mitään aikomusta toimia näin. Onko mitään takeita, että Euroopan veronmaksajien rahat eivät päädy maa, maapallon pahimman diktatuurin käsiin? Meidän on pyrittävä rakentamaan ohjelmia, joilla köyhimpien maiden ongelmia ratkaisuja, mutta meidän pitää varoa, kuinka varoja käytetään ja, ja pitää ehdoista kiinni ihmisoikeuksia on noudatettava. Kiitoksia. E, Kiitoksia hyvä edustaja. Seuraavana GUE-NGL-ryhmän nimissä Mari-Kristin Vergia. Yksi minuutti. GUE? Miten se on se GUE? J'aurais bien pris les deux. Kiitoksia. Voi, Kiitos. Minä luulin, että minä voin ottaa kyllä nämä 20 minuuttia. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia tästä päätöslausumasta. Se on ensimmäinen vuoden 2004 jälkeen eh, Eritrean pahin eh, diktatuuri. Se on, a, a, a, se on avoin vankila. Nuoret pyrkivät pakenemaan sieltä päästäkseen loputtomasta asepalveluksesta. Diaspora on valtava. Vuonna 2011 Eritrea päätti EUn suhteiden rikkomisesta, mutta nyt on palattaisiin niin, että saadaan varoja mitään muuta kuin turvallisuuskysymyksiä. Ajatellaan yksikään kansalaisjärjestö ei voi työskennellä Eritreassa. Miten apu saadaan kansalaisille, miten näihin hankkeisiin voidaan ryhtyä ilman, että siinä vain menee rahat joillekin kansan, monikansallisille yritykselle Euroopan unionin tuella ei varmaankaan ole mitään vaikutusta kansallispalveluksen pituuteen, vaikka lupauksia on annettu. Mitä takeita annetaan pakolaisille? YK mukaan ihmiset joutuvat ihmiskaupan uhreiksi, niin tästä ei ole mitään hyötyä köyhyyden juurimisessa eikä väestön hädän lauduttamiseen. Siitä tulee vain lisää jännitteitä alueellekin. Kiitoksia, hyvä edustaja. Seuraavana vihreiden edustaja. Judith Sargentin, yksi minuutti. Dank u, voorzitter. Kiitoksia, hyvä puhemies. puhemies. Ei koskaan aiemmin ole tapahtunut niin, että Euroopan parlamentti eh, yksimielisesti on vastaan tällaista eh, kehityspolitiikkaa, ja näin juuri tapahtui. Neuvosto toimii aivan toisin. Me emme periaatteessa ole Eritrealle myönnettävä kehitysapua vastaan, vaan tätä suunnitelmaa vastaan, sillä tämä 200 miljoonan euron suunnitelma kohdistuu nimenomaan ähm, laitoon maahanmuuton vastastamiseen, mutta kysymys on kuitenkin äh, turvapaikkakriisistä. Äh, ja jo, useimmat joutuvat matkustamaan sieltä erittäin vaarallisia reittejä ja rajavartiostolle on annettu ohjeet ampua kaikki pakenijat. Myös ne, jotka tulevat Eurooppaan, eivät ole Asmaran pitkältä kädeltä turvassa. Hyvä puhemies. Afewerkin kanssa neuvottelu on todellakin tarpeellista, mutta tuon neuvotteluun ei pidä kääntyä turkkisopimukseksi, että maksetaan rajanvartioimisesta. Thank you well. Uh, on behalf of EFDD group. Kiitoksia seuraavana EFDD-ryhmän nimissä Mike Hukem, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Vaikka maassa on vain kuusi miljoonaa kansalaista, se on kuitenkin kaksi toiseksi suurin joukko, joka lähtee pakosalle. Ja monet heistä haluavat Britannian. Monet pakenevat armeijan diktatuuria, jota voidaan verrata pakkotyöhön ja voiko joku kertoa, miksi EU nyt pitää hyvänä parantaa EUn, Eritrean taloutta, joka kuitenkin on totalitaarinen maa, jossa ei ole minkäännäköistä oikeusvaltioperiaatetta. Tämä on yksi esimerkki taas siitä, että EU heittää syytää brittiläisten veronmaksajien rahaa ihan sokein silmin semmoiseen paikkaan, minne me ei koskaan pitäisi tukea antaa. Uh, thank you very... Suuret kiitokset. Seuraavana edustajan Bogdan Venta, yksi minuutti. Uzyskanie przez Erytreę niepodległości w 1990... Kiitos. Se, että Eritrea e, sai e, perustuslain, e, tai perustuslain, mutta kuitenkaan sitä ei ole vielä täytäntöön pantu. Valitettavasti siellä ei koskaan ole ollut kunnon vaaleja. Se on totalitaarinen hallinto, jossa ei kunnioiteta ihmisoikeuksia. Sen talous on rapakunnossa ja sen takia ihmiset sieltä lähtevät joukoittain pois. On arvioitu, että 5000 lähtee kuukausittain Eritreasta pois. Sen tämä maa kehitysohjelma on vain yksi tapa auttaa maan kansalaisia ja sekään ei ole to- toiminut pitkään. Se voi ehkä vähentää köyhyyttä, mutta ei kuitenkaan kaikkia maan ongelmia pysty ratkaisemaan. Jotta Eritrea lähtäisi, lähtisi kehittymään, niin meidän pitää ottaa käyttöön siellä rakenteellisia uudistuksia. Äh, Kiitoksia seuraavana edustaja Linda McCavan. Puolitoista minuuttia. Madam Minister. Hyvä ministeri Kehitysvaliokunnan puheenjohtajana olen monista asioista ylpeä kehityspolitiikassamme. Ministerin ja komission päätös äh, että näitä ohjelmia Eritrealle ei ole kuitenkaan yksi niistä. Olette kuulleet täällä puhuttavan aivan kammottavista ihmisoikeustilanteista Eritreassa ja juuri siitä syystä marraskuussa valiokuntamme yksimielisesti pyysi sitä, ettei yhtäkään päätöstä tehdä uudesta ohjelmasta ennen kuin, että parlamentin kanssa on käyty lisäneuvotteluja ja ministerien kanssa, mutta te nyt vain kiirehditte ja allekirjoititte tämän ohjelman. Euroopan parlamentin näkemystä ei jätetty pelkästään huomiota, vaan siitä ei edes raportoitu komitealle. Toivon, että näin ei tapahdu uudelleen. Kyseessä on erittäin vakava päätös ja toivon, että kun vuosittaiset toimintaohjelmat sitten esitetään, parlamentti otetaan mukaan näihin kysymyksiin. Toiseksi, ministeri, sanoitte, että rahan avulla torjutaan köyhyyttä. 87 prosenttia rahoista kuitenkin allokoidaan energiahankkeisiin. Kenelle raha menee? Eihän siellä mitään yksityistä sektoria ole. Kenelle raha menee? Ja lopuksi sanoitte, että meidän vastauksenne on, teidän vastauksenne on vastaus maahanmuuttokriisiin. Eteläisten määrä, jotka saavat turvapaikkamäärän, on laskussa maassani. Ja ihan selvästi voidaan sanoa, eritrealaiset pakovat kammottava poliittista järjestelmää, eivät he ole mitään maahanmuuttajia. Meidän ei tulisi millään tavalla yhdistää tätä siihen, että pyritään yhdistämään Eritrean tilanteen ratkaiseminen maahanmuuttajien tai turvapaikanhakijoiden määrän vähentämiseen. Uh, okay. Kiitoksia. Seuraavana. Niin, edustaja Mäkevän, hyväksyttekö sinisen kortin? From Mr. Ujazdowski. Edustaja Ujazdowskilta. Yes or no? Yes. Olkaa hyvä. Ujazdowski, pani ministrze, bardzo proszę. Olkaa hyvä. Szanowna pani poseł, e, pani być może nie bez racji Rova McAvan, saatatte olla oikeassa sanoessa, että apu Eritreaan ei mene oikeaan kohteeseen ja että siitä ei hyödytä sosiaalisesti mutta mikä on johtopäätöksenne? Onko teillä mitään positiivista ajatusta, miten tätä apua voitaisiin valvoa? Jos se nyt ei mene oikeaan paikkaan, niin antakaa nyt joku vaihtoehto sen, sen sijaan, että kritisoitte aina. Mietin, että mikä olisi teidän ajatuksenne, että miten tämä saataisiin oikeaan kohteeseen? Thank you. It's very difficult to... Niin on hyvin vaikea siitä tällaisen, tällaisen hallituksen, jolla on näin kauhea ihmisoikeus tilanne. Nythän olemme sopineet ikään kuin puitteista. Mitään varoja ei ole vielä suunnattu ennen kuin se voi tapahtua. Paljon enemmän tehtävää ja parlamentti on, on oltava täysin tässä työssä mukana. Tätä pyydän. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Lola Sanchez Caldentei. Yksi minuutti. Gracias, señor presidente. Kiitoksia puhemies Euroopan unioni on allekirjoittanut sopimuksen, jonka mukaan Eritrea saa 200 miljoonaa euroa. Enimmäkseen ne on suunnattu suuriin energiahankkeisiin, jotka eivät tule auttamaan juuri ollenkaan köyhyyden vähentämistä ja varmastikin ne tulevat menemään suurille eurooppalaisille monikansallisille yrityksille ja, ja korruptoituneille. Vuonna 2014 lopussa Euroopan unioni allekirjoitti Eritrean ja muiden alueen maiden kanssa niin sanotun Khartoumin sopimuksen, yhteistyösopimuksen, joka koski maahanmuuttoa niin, että Eritrea toimisi tällaisena puskurivaltiona eh, tällaisen eurooppalaisen ulkorajojen ulkoistamisen logiikan mukaisesti. Tämä järjestelmä rikkoo koko ajan siis Eritreassa rikotaan koko ajan ihmisoikeuksien YK mukaan yksi viidestä pakolaisista on eritrealainen, koska sieltä yritetään pakenemaan keinoin meillä hyvänsä. Eritrean kanssa tehdyt sopimukset on selkeä, kyyninen harjoitus. Sillä legitimoidaan diktatuuri ja se asetetaan geostrategisten ja turvallisuusintressien palvelukseen. Samanaikaisesti suljemme silmämme tältä kansalaisten dramaattiselta tilanteelta. Meidän on oltava johdonmukaisia, meidän on lopetettava tyranni hallitusten tukeminen. Kiitoksia. Mm, muchas gracias. Kiitoksia. Seuraavan edustajan Fabio Massimo Castaldo, yksi minuutti, olkaa hyvä. Presidente. Il dialogo... Kiitoksia puhemies. Ulkopolitiikka on aina tärkeää, pitää valita, sekin se on vielä tärkeämpää, että valitaan kenen kanssa puhutaan. Eritrea on tähän asti ollut hyvin vähän uskottava kumppani, samoin kuin Somalian kumppanit, meidän on muistettava myös tämä hyvin vakava tapaus, jossa alaikäisetkin joutuvat asepalvelukseen ja lähtevät vaaralliselle tielle. Ja jos he saadaan kiinni, niin heidät pidätetään. Ja siellä on aivan sietämättömiä ihmisoikeusrikkomuksia, kidutusta, poliittisia vankeja ja, ja tuomioistuinten ulkopuolisia teloituksia on no, no, hyvä, että käytetään avustuksia, mutta ehdoista on pidettävä kiinni. Näin ei näytänyt olevan. Me tuemme Eritrean kansan vahvaa tukemista, jotta köyhyydestä päästään eroon. Se aiheuttaa sieltä lähtemiseen, mutta me haluamme todellisia edistysaskeleita. On tämän tyyppisen hallituksen tukeminen usein merkitsee sitä, että tuomitaan sen kansa. Ketään me haluamme puolustaa. Tämä parlamentti mielestäni on ollut hyvin selkeä. Se haluaa puolustaa Eritrean kansaa ja neuvoston on otettava se huomioon. Eh, Kiitoksia sitten edustaja Maurice Ponga. Yksi minuutti. Monsieur le Président, la situation en Érythrée est critique. Tilanne Eritreassa on kriittinen. Joka kuukausi tuhansia pakenee maasta ja YK on erityiskomission tutkintaraportti on osoittanut, ja myös YK on erityisedustajan kertomukset ovat osoittaneet, miten ihmisoikeuksia loukataan. Tämä on hyvin huolestuttava. Nyt sitten DV-valiokunnassa on kiinnitetty Euroopan komission ja neuvoston huomiota tähän näihin ihmisoikeusloukkauksiin, joita Eritreassa tapahtuu kun demokraattisesti haluamme valvoa tätä maaohjelmaa, jota AKT-maissa harrastetaan. Ja itse asiassa meidän valiokuntamme suosituksia ei ole kuultu ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen on Euroopan perusarvoja ja niitä ei voida jakaa ja olla huomiota. Itse asiassa Eritrean kansalaisten kannalta on tärkeää, että nyt valvotaan, miten ihmisoikeuksia rikotaan ja että niistä myös annetaan seurauksia. Kiitos. Eh, Kiitoksia. Hyvä edustaja, hyväksyttekö sinisen kortin edustaja Sanilta? Yes. Olkaa hyvä. Sani, tekeflopis. Tisztelt képviselő úr, ön... Kiitoksia. Arvoisa jäsen, puhuitte ihmisoikeuksista, ja teidän lausuntonne pohjautuu ihmisoikeuksiin, vaikka useat täällä talissa ovat puhuneet korruptiosta. Siitä, että tuo hallinto käyttää kaikki varat, joita EUsta tulee, eikä välitä sitä eteenpäin kansalle. Mitä mieltä olette? Onko tämä todellisuutta? Vai onko kyseessä vain ihmisoikeusongelmat? Meidänhän täytyy ainakin pitää tämä mielessämme, kun politiikkaa muokkaamme. Koko tämä ehdollisuuskysymys korruptio ja ihmisoikeudet. Kiitos kollega. No, haluaisin vain sanoa, että tietenkin Eritrean hallituksen pitää tehdä oma osansa e, ihmisoikeuksien e, kunnioittamisessa. Ja meidän pitää asettaa sitten edellytykset e, avulle, joka Eritrealle annetaan. Euh, Kiitoksia, hyvä edustaja. Seuraavana edustaja Enrique Guerrero salama puolitoista minuuttia. Kiitoksia, puhemies. Hyvä ministeri. Kävimme tänä aamuna pitkän keskustelun parlamentissa pakolaiskriisistä Euroopan unionissa – on totta, että Eritrea ei ole suurin pakolaislähde. Meillä on Syyria, Irak ja muita maita tuolta alueelta, mutta Eritreankin panos on aikamoinen. Lähes 400 000 pakolaista, 9 prosenttia koko maan väestöstä ja 5 000 päivittäin lähtee Eritreasta. He kaikki vaikuttavat siihen, että pakolaisten määrä maailmassa on jo saavuttanut 60 miljoonaa suurin piirtein Ranskan tai yhdistyneen kuningaskunnan tapaisen maan verran väkeä. Eritreassa hallitus rikkoo perusvapauksia, vainotaan kansalaisia, siellä vainotaan kansalaisjärjestöjä, siellä kaapataan perus oikeuksia ja vapauksia eikä hyväksytä edes kidutuksen vastaista yleissopimusta. Olen yhtä mieltä siitä, että meidän on pidettävä yllä kriittistä sitoumusta, mutta meidän on todella oltava kriittisiä. Meidän tukemme on sidottava siihen, että Eritrea sitoutuu ratkaisemaan nämä ongelmat. Haluaisin vielä toistaa sen, mitä mitä täällä sanottiin, niin parlamentti ei halua, että sitä ohitetaan Eritrean yhteistyöprosessissa. Päinvastoin parlamentti haluaa olla tässä aktiivisena osana. Muchas gracias. Kiitoksia edustaja. Um, Segala de Zamestnik, Maria Gabriel. Seuraavana edustaja Maria Gabriel, yksi minuutti. Olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puhemies. Hyvä ministeri, Eritrean tilanne kuvailee aivan erinomaisesti tilannetta myös Euroopan unionille yhtäältä kehityspolitiikan johdonmukaisuutta ja toisaalta sitä, millä tavalla voidaan välineillämme tehdä niistä Äh, sellaisia, että ne vipuvaikutuksellaan voivat viedä maata kohti ihmisoikeuksia demokratiaa. Kaksi kommenttia tästä asiasta. Meidän tulee paremmin käyttää Euroopan kehitysrahastoa Parlamentti on jo esittänyt vetomuksen sen suhteen, että kansalliset suuntaantavat ohjelmat varsinkin hallinnointipuolella mahdollistaisivat sen, että voidaan lähentää Euroopan unionin ulkopolitiikkaa tässä suhteessa jotta saataisiin aikaiseksi avoimempi ja vakaampi Eritrea. Toiseksi tämänhetkisessä maahanmuuttoyhteydessä eritrealaiset vuonna 2014 edustivat toiseksi suurintaan väestön osa syrjäläisten jälkeen, jotka tulivat siis Italian rannikolle. Kartumin prosessin ja kotonun sopimuksen puitteissa meidän täytyisi toimia paremmin, jotta saisimme aikaiseksi ratkaisun, joka tyydyttää eritrealaisia. Meidän täytyy pureutua laittoman maahanmuuton syihin ja Eritrea on tästä aivan selkeä esimerkki, jolla voidaan osoittaa, että olemme ähm, kykeneviä toimimaan. Благодаря. Dziękuję. A przy okazji witam. Kiitoksia. Käytän tilaisuutta hyväkseni ja toivotan tervetulleeksi Solidarnoskön edustajia Slesiasta. He ovat tuolla vierailija Parvella. Tervetuloa. Seuraavana puheenvuoro edustaja Gomezille puolitoista minuuttia. Nämä eritrealaisten ihmisoikeusloukkaukset ovat täysin systemaattisia tällainen määräämättömäksi ajaksi edellytetty asevelvollisuus tarkoittaa lähes orjuutta kansalaisille. 400 000 lähtee, on lähtenyt jo maasta, 9 prosenttia väestöstä. Eritrea ei ole toimiva valtio, sillä ei ole valtion budjettia, sillä ei ole liikkum- riippumatonta lehdistöä ja vaalejakaan ei ole vuodesta 2011 jäljistetty. Ja nyt sitten päätettiin antaa 200 miljoonaa euroa kehitysapuna eh, eh, Eritrean hallitukselle. Ja, eh, ja vaikuttaako tämä nyt sitten kansalaisten elintasoon ja elinedellytyksiin? No, kyseenalaista. No, joka tapauksessa kehitysrahaston pitäisi olla tehokas. Euroopan parlamenttihan oli tätä vastaan ja tätä ei ole demokraattisesti valvottu tätä avun antamista. Miten voimme varmistaa, että se ei mene korruptioon ja, ja että sen avulla ihmisiä sorretaan entistä enemmän? Halutaan demokraattista uudistusta tältä maalta ja nyt sitten tätä projektia pitäisi saada valvomaan täysin itsenäiset ja riippumattomat tahot, jotta myös järjestöt voisivat tätä käyttää. Putado. Kiitoksia hyvä edustaja. Seuraavana edustaja Joachim Zeller. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Panie przewodniczący, Frau Ministerin. Kiitos, hyvä ministeri. Joka päivä Eritreasta lähtee väkeä, ei sen takia, että siellä on sota, vaan sen takia, että presidentti Afeverki on perustanut diktatuurin. Ja tämä nyt komissiota ei näytä hetkuttavan, nimittäin 11. Euroopan kehitysrahasto on nyt päättänyt myöntää rahaa maalle 120, prosenttia, 120 miljoonaa hallinnon parantamiseen. No varsinainen vitsi jo, jos tässä kymmenessä rahastossa annettiin 122 miljoonaa, tai varattiin 122 miljoonaa, siitä kuitenkin vähennettiin 35 miljoonalla, koska kehitysyhteistyössä ei ollut mitään edistystä. Ja 2014 sitten Euroopan unionin delegaatio, valtuuskunta ilmoitti, että tätä rahaa ei voida siirtää. Ja nyt sitten komissio syytää uutta rahaa tuoretta rahaa Eritreään. No, tässä on käsillä tapaus, jossa Euroopan kehitysrahasto pitää saada Euroopan parlamentin valvontaan, koska jos meitä olisi kuunneltu, niin olisi lähdetty paremmalle tielle. Vielen Dank. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Marita Ulfskog. Yksi minuutti. Tack så mycket, herr talman och fru minister. Kiitoksia, hyvä puhemies. Hyvä ministeri. 5281 päivää. Niin kauan on David Isaksson Ruotsista ollut vankilassa ilman oikeudenkäyntiä. 5281 päivää. Se on enemmän kuin 14 vuotta epätietoisuutta. Se koskee myös Isaksonin perhettä. Hän on ainoa Euroopan kansalainen, joka on mielipiteen, mielipidevankkina hänen tilanteensa. Ei ole tietenkään ole ainutlaatuinen, monia muitakin poliittisia vankeja on olemassa. Ilmaisunvapautta ei pelkästään ole tässä rajoitettu, myös YK on erityisedustajan raportin mukaan järjestelmällisiä ihmisoikeusrikkomuksia tehdään Eritreassa ja maan johto on rajoittanut kansalaisten vapauksia. Luettelo on erittäin pitkä. Yksi kaikkein tärkeimmistä päämääristä EUn ulkopolitiikassa on viedä eteenpäin demokratiaa, ihmisoikeuksia, oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia. Tämä täytyy myös olla totta Eritreassa. Minä kannatan tätä päätöslauselmaa, mutta haluan tietää, mitä komissaari ja varapuheenjohtaja aikovat tehdä, jotta Davidissa voidaan saada pois Eritreasta. Nuher no, Lars. Kiitoksia. Seuraavana Lars Adaktus on yksi minuutti. Kiitoksia, hyvä puhemies. Haluaisin kiittää erittäin hyvin muotoilusta päätöslausumasta Eritreassa. Haluan myös kiittää tuesta omalle työlleni, joka on tehty David Isaksin vapauttamiseksi. Ruotsalainen lehtimies on ollut yli 14 vuotta vankina hirvittävissä olosuhteissa ainoastaan siitä syystä, että hän on puolustanut ihmisoikeuksia. Siitä syystä on merkityksestä se, että Euroopan parlamentti nyt saa välittömän vapautuksen kaikille poliittisille vangeille. Samalla täytyy tehdä enemmän. Jos ihmisoikeusrikkomukset jatkuvat, niillä täytyy olla seurauksia myös pitkän aikavälin kehitysyhteistyölle. Se, että EU antaa vain ehdoitta monta miljoonaa eh, tukea Eritrealle on täysin tuomittavaa. Meidän täytyy yhdistää tähän poliittisten vankien vapauttaminen, David Isaacin vapauttaminen ja vapaan ilmaisuvapauden lisääminen. Eritrea tällä hetkellä on täysin roistovaltio. Akum, deputat. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Frunzulika. Yksi mr president e, you speak so well e, romanian. ladies and gentlemen Kiitoksia puhemies. Puhutte hienosti romaniaa. Hyvät edustajat, Euroopan unioni on päättänyt e, palauttaa tukensa Eritrealle, niin kuin täällä on mainittu. Ja puhutaan 200 miljoonasta eurosta siitä huolimatta, että tämä tutkimustyöryhmä komis, mm, Euroopan parlamentin kehitysyhteistyövaliokunnassa, jota johdan, on marraskuussa 2015 esittänyt vetomuksen, jonka mukaan ei myönnettäisi enempää varoja Eritrealle. Näyttää siltä, että kukaan ei ota huomioon sitä, mitä tämä parlamentti sanoo täällä valitettavasti. Ihmisoikeustilanne Eritreassa on syy tälle lausunnolle. Tilanne on heikentynyt ja se on aivan hirvittävä. Siviilejä pidätetään mielivaltaisesti täysin ilman perusteita. Esimerkiksi siitä syystä, että kritisoidaan hallitusta toimittajana toiminen tai epävirallisen ei-virallisen uskonnon harjoittaminen tai maasta pois pyrkiminen ovat kaikki tällaisia syitä. E- eritrealaiset ovat nyt kolmanneksi suurin pakolaisryhmä Euroopassa, mutta komissio ei ota huomioon sitä, mitä sanoimme. Me vaadimme, että tämän parlamentin lausunnot otetaan huomioon. Kiitoksia edustaja. Sitten on puhujalistaa ensimmäisenä. Thank you arvoisa puhemies. Toivottavasti pääsen Eritrean seuraavien viikkojen aikana irlantilaisen kansallisjärjestön Vitan kanssa, joka on mukana elintarviketurvallisuudessa ja sen kehittämisessä. Toivottavasti voin viedä Eritrean päätöslauselman viestin, joka toivottavasti hyväksytään kollegoiden toimesta huomenna. Meidän täytyy varmistaa ihmisoikeuksien puolustaminen maassa tilanteessa, jossa on näin paljon korruptiota. Ja meidän tulee myös varmistaa se, että EU-kansalaisille rahat menevät todella Eritrean kansalaisten hyväksi eikä mihinkään muuhun. Minun mielestäni voimakas viesti teille, ministeri, komissiolle, puheenjohtajavaltiolle ja neuvostolle on se, että meillä täytyy olla ehdot sille, miten näitä varoja myönnetään. Miten varoja myönnetään Eritrean ja muualle kehitysmaihin ehdot ihmisoikeuksien kunnioittamisen suhteen, että varmistaudutaan siitä, että hallitus hyväksyy tämän ja toimii vilpittömin mielin. Hyväksyn tämän yhteisen esityksen, joka on esitetty, ja sen, että meidän täytyy kyetä edistymään David Isakin tapauksessa. Ja painotan vielä sitä, että meidän täytyy edelleen saada rahoitus suunnattua Eritrean kansalaisille, ei kenellekään muulle. Adesso onorevole Nicola Caputo. Seuraavana Nicola Caputo. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia puhemies. Eritrea on monien pakolaisten lähtömaa, jotka tulevat Euroopassa YK ja Human Rights Watchin mukaan. Tämä johtui ihmisoikeus rikkomuksista, tuoteloituksista, kidutuksesta, tästä YK-raportin mukaan hallitus käyttää jopa pitäytyksiä naapurimaissa ja, ja ihmisoikeuksia poljetaan ja sotilailla on hallussaan koko valvonta jokapäiväisessä elämässä. Amnesty International on pyytänyt, että monet valtiot lopettaisivat eritrealaisten pakkopalautukset. Tästä on puhuttu myös EU-Turkki-huippukokouksessa Hiljattain Euroopan unionin olisi ratkaistava pakolaisiirto ongelmat talousavun voiden ehdoksi on asetettava perusoikeuksien parantaminen maassa. Kiitoksia. Sitten Notis Marias, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. YK on ihmisoikeusneuvoston mielestä Eritreassa jatkuvasti loukataan ja rikotaan ihmisoikeuksia ja vuodesta 1993 oli demokraattiset vaalit, mutta sen jälkeen on diktatuuri 5 prosenttia. Väestöstä on jo lähtenyt poliittisesta syystä tästä maasta ja tilanne huononee. Vapauksia rajoitetaan, uskonnonvapautta, mielipiteen ilmaisunvapautta ja muita. Ja ja siellä on kaikkea muuta oikeuksia poljetaan. Ja Euroopan unionin pitää nyt jollain tavalla saada sinne kehittymään demokraattista hallintoa. Nämä ihmisoikeusloukkaukset pitää, pitää, niistä pitää rangaista ja sitten korruptiosta pitää, korruptiota pitää myös kitkeä. Epätasa-arvo ja köyhyys ovat niitä, joita me haluamme parantaa. Ähm. Sadavi Zamienik. Kiitoksia. Seuraavana Jakobčić. Mr. President. Kiitoksia, hyvä puhemies. Mehän tiedämme, että olemme saaneet todistaa ihmisoikeusrikkomuksia Eritreassa jo pitkään erityyppisiä ihmisten orjuuttamisia, uskonnonvapauden puute, tapauksia, joissa väkivaltaa käytetään naisia kohtaan, täydellinen LGBT-ihmisten kunnioittamattomuus, eurooppalaisten kansalaisten vankilan laitto ja monia muita ihmisoikeusrikkomustapauksia. Pitäisikö Eritrea auttaa? No pitäisi. Mutta me kaikki täällä yritämme sanoa, että kehitysrahaston pitäisi käyttää rahaa Eritrean kansalaisten auttamiseksi. Todellinen kysymys on siinä, että voimmeko todella tehdä näin? Voimmeko taata sen, että rahaa käytetään nimenomaan tähän tarkoitukseen, eikä joudu suoraan diktaattoreiden taskuun? Jos näin on, niin silloin tästä ei ole mitään iloa. Deputy. Kiitoksia. Seuraavana edustaja James Cover, yksi minuutti. Kiitos eritrea on maa jossa on paljon haasteita valtiontalouden epätasapaino ihmisoikeuden loukkaukset ja pakkokutsunnat. Ja itse asiassa tässä maahanmuuttokriisissä se on myös yksi lähtömaista nyt sitten Sudan ja Etiopia naapurimaina ovat tärkeitä naapureita 130 000 eritrearaista pakolaista on nyt naapurimaissa. Ja on hyvin tärkeää, että Etiopia, Etiopia pyrkii myös eh, Al-Shabaabia vastaan taistelemaan. Nyt sitten nämä taloudelliset eh, eh, työtötekijät pakolaisille on hyvin tärkeää ratkaista ja me pystymme tekemään, tai tätä pystytään korjaamaan vain alueellisessa kumppanuudessa, jota me voimme sitten tukea täältä käsin mutta Lähi-idässä ja Afrikassa ja muualla me haluamme, että asia ratkaistaan tietenkin. Uh, thank you very much indeed. Kiitoksia. Seuraavana Mogherinin nimissä ministeri Hennis Blanchard. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitoksia, hyvä puhemies. Kuten jo totesin aiemmin tässä keskustelussa, olemme erittäin huolissamme vakavista ihmisoikeusrikkomuksista tässä maassa. Ja me käsittelemme näitä kysymyksiä, kuten myöskin artikla 8 poliittisessa vuoropuhelussa, jota meillä hallituksen kanssa käydään. Käsittelemme näitä asioita myös kansainvälisellä foorumilla, erityisesti YK on ihmisoikeusneuvostossa. 11 kehitysrahaston suuntautuvan ohjelman mukaan EU tukee erityisellä esitettyjä suuntaviivoja YK on ohjelman puitteissa. Se mahdollistaa sen, että EU voi syventää ihmisoikeusvuoropuhelua Eritrean hallituksen kanssa. EU pyrkii kumppanuuteen Eritrean kanssa enemmän enemmältä, enemmän avulla periaatteen puitteissa. Se merkitsee ehdollisuutta. On välttämätöntä, että uudistuksia tehdään ja nämä uudistusten täytyy liittyä eh, suositusten täytäntöönpanoon, taloudushallinnon parantamiseen, kuten myöskin yleisen tilanteen parantamiseen. Vuosina 2016-2020 e, muun muassa yhteisöpohjaiset energiahankkeet ovat olleet elintarviketurvallisuuden ja maatalouden tuottavuuden lisääntymisen ennakkoehtona. Lisäksi otetaan huomioon taloushallinto, että voitaisiin luoda hyvät ehdot taloudelliselle kasvulle. Me tuemme rahoillamme kansalaista ja tavoitteena on parantaa elintasoa ja vähentää köyhyyttä. Lopuksi muutakin menettelyitä otetaan käyttöön. Me tuemme ja jatkamme niiden suositusten tukemista, jota Eritrealle on esitetty YK suositusten pohjalta. Kehitysapu. Ja huomioon, että tästä esitettiin monia kommentteja. Kehitysapua täytäntöön pannaan sellaisten hankkeiden pohjalta, jotka räätälöidään kansan tarpeisiin vastaamiseksi. Työpaikkojen luominen, köyhyyden vähentäminen ei tueta keskushallintoa lainkaan. EU-hankkeiden hyväksyntä ja täytäntöönpano tehdään avoimesti ja samalla seurataan EU- ja kehitysrahaston sääntöjä kaikissa vaiheissa. Lisäksi Hankkeita valvotaan tiukasti seuraten EUn rahoitus- ja tilintarkastusasetuksia. Tämän rahoituksen saama hyöty, aiheuttama hyöty koituu suoraan Eritrean kansalaisille. Haluan painottaa vielä kerran, että ei ole olemassa mitään sellaista kuin keskushallinnolle annettava tuki. Hyvä puhemies, olen aivan tietoinen sitä, aivan kuten täällä on huomautettu, että me olemme erittäin vaikeassa poliittisessa tilanteessa Eritrean suhteen. Me tarkastamme uudelleen sitoumuksiamme säännöllisesti samalla tarkastelen sitä, miten pitkälle on päästy ja miten vakavissaan hallitus on uudistamassa järjestelmäänsä. Korkeudusten Mogherini kertoo tämänkaltaisesta edistyksestä tai sen puutteesta suoraan teille. Kavoitteena niin ei ole siis lainkaan jättää parlamentin huomiota. Olkaa varmoja siitä, että me seuraamme erittäin tiukasti ihmisoikeustilanteen kehittymistä Eritreassa ja maan roolia tuolla alueella. Kuten alussa jo totesin, me sitoudumme Eritrean kanssa, Eritrean kansalaisten vuoksi. Lisäeristäytyminen ei auta eritrealaisia. Kiitoksia. Hyvä puhemies. Thank you well. bardzo pani. Kiitoksia. Hyvä ministeri. Sain seitsemän päätöslauselma luonnosta oikeastaan kaikkien poliittisten ryhmien nimissä tästä aiheesta. Nyt päätän keskustelun. Päätöslauselmista äänestetään huomenna.